että herra Lambrinidis saa tämän talon tuen. Kyproksen vastuuviranomaiset ovat ilmoittaneet minulle herra Sofokles Sofokleuksen valinnasta. Ensimmäisestä syyskuuta 2012 hän tulee herra Kirjakos Mavro Nikolaksen tilalle. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja muistutan, että